Martinez on saanut neuvostolta kaksi neuvoston kantaa ensimmäisessä käsittelyssä. Yhtäältä kyse on äh, rahasiirtojen ja tietojen vaihtoasetus ja toinen on äh, direktiivi äh, rahoitusjärjestelmän käyttäminen rahan pesuun ja terrorismin rahoitukseen, niin tämän estäminen. Ja kolmen kuukauden määräaika, joka parlamentilla on huomioidensa esittämiseen käynnistyy huomenna ja päättyy ensi, huomenna touko, ensimmäinen